näiden lakien otsikot julkaistaan pöytäkirjoissa. Hyvät kollegat, viime perjantaina meillä oli kansainvälinen naistenpäivä. Miesten ja naisten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoja. Ikävä kyllä tätä tasa-arvoa ei oikeastaan ole olemassa käytännössä ainoastaan paperilla. Naiset saavat keskimäärin 16 prosenttia vähemmän palkkaa samanarvoisesta työstä kuin miehet. Talouskriisi on iskenyt naisiin kovemmin. Naiset ovat menettäneet työpaikkansa nopeammin. He joutuvat ottamaan vastaan epävarmempia työpaikkoja. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on aivan liikaa ja tämä johtaa valtaviin merkityksiin perheelle ja koko yhteiskunnalle. Naiset ovat yhä vielä aliedustettuja myös politiikan ja talouden johtopaikoilla. Tietyt äh, asiat osoittavat, että me emme saa nyt luovuttaa tätä sukupuolten välisen tasa-arvon äh, tilanteen parantamisen puolesta taistelemista. Ja liittäisin tähän kansainväliseen naistenpäivään tämän yhden kaikkein dramaattisimman esimerkin, jonka me kaikki tiedämme. Yli 100 miljoonaa naista, erityisesti tyttöjä, ovat jo, jo, joutuvat sukupuolielinten silpomisen kohteeksi ja tätä ei voida millään tavalla perustella. Tässä puututaan naisten integriteettiin ja heidän perusoikeuksiinsa. Nämä, tämä silpominen on ihmisoikeusrikkomus, mitä kukaan meistä ei saa hyväksyä. Meidän täytyy suhtautua nollatoleranssilla tällaisiin toimiin. Meidän täytyy mahdollisimman nopeasti saada aikaan soveltuvat välineet, joilla voimme suojella erityisesti nuoria tyttöjä sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Hyvin paljon täytyisi saada toteutettua käytännössä nyt. Hyvät naiset ja herrat, lisäisin tähän vielä sen, että tänään jälleen on toinen äh, kauhea äh, uutinen. Seitsemän äh, kidnappattua eri Euroopan maista. Islamistinen terroriryhmä Ansaru nimeltään teloitti nämä panttivangit. Ja puhun varmasti kaikkien nimessä, kun sanon, että Euroopan parlamentti tuomitsee todella tiukasti kaikki tällaiset terroritoimet. Ja meidän Ajatuksemme ovat uhrien, perheiden ja ystävien parissa. Kiitokset huomiostanne. Hyvät naiset,